kohtaa sitten komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeudustajan julkilausuma pakkamuuttoon ja myös EU-rahoittamiin hankkeisiin koskevat purkutyöt länsirannalla. Pyydän korkeaa edustajaa Rova Morganinia puhumaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä parlamenttia siitä, että että äh, se seuraa Palestiinan ja Israelin tapahtumia ja pitää ne korkealla esityslistalla esillä. Pohdin, onko syy sille, että nämä strategiset keskustelut tapahtuvat aina yötäysistunnoissa. Toivottavasti tämä on aika poliittinen merkki. Tiedämme kaikki, että rauhan ponnistukset eivät ole erityisesti pyhällä maalla aiheuttaneet muuta kuin eskaloituvaa tilannetta. Me vaadimme ratkaisun Silloinkin, kun Palestiina ja Israel eivät ole otsikoissa, tilanne on jotakin, jonka parissa Euroopan unioni tekee jatkuvasti töitä. Me tiedämme, että kentällä kahden valtion ratkaisun kestävyys asetaan kyseenalaiseksi päivittäin ja on meidän poliittinen velvollisuutemme ja prioriteetti avainkysymyksemme, että tämä konkreettisesti saadaan toteutettua. Meillä on haasteita kahden valtion ratkaisussa Palestiinan rakenteiden ja hankkeiden purkaminen, mukaan lukien sellaista, joita Euroopan unioni on rahoittanut, jatkuu ja haluan hyvin selveästi sanoa seuraavaa. Se, että Israel harjoittaa siirtopolitiikkaa ja äh, hajotuspolitiikkaa ei ole mikään ainut haaste kahden valtion ratkaisulle. Valitettavasti haasteita on paljon muitakin kentällä, terrori-iskuja, vihapuhetta. Nämä asettavat kahden valtion ratkaisun kyseenalaiseksi, kyseenalaiseksi mahdollisuuden elää yhdessä. Palestinalaiset myöskin kaipaavat yhtenäisyyttä. Epätoivo ja epäusko leviää molemmissa leireissä ja se on paha rauhan vastustaja. Meidän täytyy aina pitää suurempi kuva mielessämme, jopa silloin kun keskitymme, kuten tänä iltana, yksityiskohtiin, sillä te olette päättäneet yhteen erityiseen elementtiin tässä suuremmassa kuvassa keskittyä. Mutta suuri kuva ei monista syistä, voin sen teille kertoa, ole rohkaiseva monellakaan tavalla. Mutta tämä ei silti estä meitä tekemästä päivittäin töitä kahden valtion ratkaisun eteen. Te keskitytte nyt tällä äh, hetkellä äh, pakkomuuttoon ja purkutöihin länsirannalla. Israel on ryhtynyt toimiin, joilla luodaan tilaa uusille siirtokunnille. Ja kuten tiedätte, kansainvälisen oikeuden mukaan siirtokunnat ovat laittomia. Euroopan unioni aina muistuttaa tästä asiasta ja kannasta. Euroopan neuvosto on monta kertaa todennut, että Euroopan Eurooppa vastustaa siirtokuntapolitiikkaa Israelissa. Me vastustamme muuria, joka äm, 1967 rajalle on rakennettu ähm, myöskin laittomat äh, kansan siirrot, siirtokuntien väkivalta. Ähm, ja haluan muistuttaa, että me siis vastustamme kaiken muotoista väkivaltaa kaikilla puolilla, kuten mainitsin, ja vastustamme myöskin pakkomuuttoja ja siirtoja. Tämä johdu vain siitä, että me välitämme kansainvälisestä oikeudesta, kuten välitämme, ja siitä, että sitä kunnioitetaan, vaikka se on meille tärkeää. Olimme tätä vastaan siksi, että nämä toimet rajoittavat palestinalaisten mahdollisuutta käyttää maata hyväkseen. Se on kuitenkin länsirannan kasvun ja vakauden kannalta välttämätöntä ja myöskin Palestinan talouden vakauden kannalta välttämätöntä. Israel on miehittävä valta. Sen täytyy suojella sellaisena Palestiinan väestöä ja helpottaa sen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Te kaikki tiedätte, että Euroopan unioni tekee paljon, että voisi tukea kehitystä ja humanitaarisen tilanteen tapahtumista Palestiinassa. Kuitenkin Israelin politiikan seurauksena sellaiset projektit, joita Euroopan unioni on rahoittanut, kuten sen jäsenmaatkin rahoittaneet, ovat usein Israelin lainsäädännön mukaan laittomia ja siksi ne puretaan tai tuhotaan tai niiden tuhoamiselle uhataan Israelin viranomaiset näin toimivat. Euroopan unioni kuitenkin aina kunnioittaa riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatetta, humanitaarista periaatetta tukea kaikkien haavoittuvaisempia missä tahansa ja koska tahansa apua tarvitaan. Kun humanitaarisia projekteja siis harkitaan, meille ei ole mahdollista pyytää etukäteen lupaa Israelin viranomaisilta niille. Meillä on humanitaarinen velvollisuutemme tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 500 rakennusta ja taloa tuhottiin ja 650 henkilöä siirrettiin ja näistä äh, hankkeista 20 prosenttia oli arvioita Euroopan unionin rahoittamia. Me olemme käyneet keskustelua Israelin kanssa ja meillä on erityinen kuulemismekanismi Israelin kanssa, jotta me voisimme tarkkailla niitä esteitä, joita kahden valtion ratkaisulla on, ja tarkkailla Palestinan valtion taloudellista kehitystä, mukaan lukien myöskin siirtokuntakysymykset ja hankkeiden tuhoamista purkutyöt. Äh, hiljattain viime kuussa me käsittelimme näitä siirto- ja purkukysymyksiä ja myöskin neuvoston loppupäätelmät, jotka hyväksyttiin viime tammikuussa, korostivat näitä kysymyksiä. Meillä on kuitenkin hyvin vähän käsin kosketeltavia tuloksia tähän mennessä. Jäsenmaat ovat kuusi kuukautta käymässä lisäneuvotteluja ja ajavat välitöntä purkutöiden ja mm, haltuunottojen keskeyttämistä. Me myöskin pyrimme jäsenmaiden kanssa lähettämään selkeän viestin asioista mukaan lukien sen, että takavarikot ja purut, jotka kohdistuvat Euroopan unionin hankkeisiin, tulee korvata. Luonnollisesti myöskin humanitaarisiin hankkeisiin kohdistuvat toimet vaikuttavat hyvin suoraan mm, projekteihin ja meihin, mutta kyseessä ei ole vain raha, tiedämme sen. Kyseessä on se, mikä ihmisten tulevaisuus on ja mikä siirtokuntien poliittinen tilanne on. Me tiedämme vain, että todellinen rauhanprosessi voi pysäyttää negatiivisen kierteen. On kiire toimia kentällä ja samaan aikaan meidän täytyy pitää silmällä lopullista päämäärämme. Jälleen kerran haluaisin palata suurempaan kuvaan. Me keskittymme yhteen ulottuvuuteen tässä suuressa kuvassa, se on tärkeää. Se on hyvin vakava kysymys, mutta meidän täytyy yhä keskittyä suureen kuvaan. Tämä on jotakin, mitä pyydätte minulta usein. Nyt minä pyydän tänä iltana teiltä tätä. Me jatkamme työtämme päivittäin kahden valtion yhdessä rinnakkain elävän valtion, rauhallisen valtion, konfliktittoman valtion puolesta. Tiedätte, että me teemme töitä yhdessä Yhdysvaltain, Venäjän ja YK kanssa. Kvartetti tekee yhdessä töitä ja käsittelee näitä kysymyksiä ja meillä on myöskin hyvin tärkeitä suosituksia tulevaisuutta ajatellen. Ja mielelläni keskustelisin kanssanne tulevina viikkoina jossakin tulevassa istunnossa asiasta, sillä tiedämme hyvin, että tässä avainasemassa on se, että teemme konkreettisen kahden valtion ratkaisun eteen töitä ja sen eteen töitä, että löydämme tavan toteuttaa se lähitulevaisuudessa. Tämä vaikuttaa ehkä unelmalta tällä hetkellä, mutta meidän täytyy pitää tämä unelma hengessä. Se täytyy muuttaa todellisuudeksi. Tiedämme hyvin tämän eurooppalaisina. Tiedämme, että tämä on ainut tapa päästä pahan kierteestä ulos. Itsepäisesti teemme töitä tämän päämäärän eteen. Tiedän, että voin luottaa tukeenne, jotta tämän työn voimme toteuttaa samalla, kun keskitymme näihin yksityiskohtiin. Mutta pyytäisin teiltä, olkaa hyvät, ehkä tulevassa täysistunnossa voisimme palata tähän prosessiin itsensä ja Euroopan unionin panokseen kvartetin raportin kautta ja koordinoinnin yhteistyön kautta – kuten esimerkiksi Ranskan aloitteen kautta, mm, kun se halusi järjestää kansainvälisen konferenssin, äh, kvartetti ja me pyrimme päättämään äh, kriisin, kansainvälisen kriisin ja pääsemään kahden valtion ratkaisuun. Tiedämme, että me kaikki olemme, meillä kaikilla on oma mielipiteemme, mutta tämän ei pidä olla vain slogan. Meidän täytyy myöskin parlamentin kannalta toimia aktiivisesti, konkreettisesti päivittäin tämän päämäärän eteen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, Rova Mogherini. Sitten keskustelun ottaa herra Preda, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja, paljon kiitoksia tästä esittelystä, joka toi esiin ongelman, joka meillä on tänä iltana käsittelyssämme purkutyöt länsirannalla. Tämä tilanne on hyvin monimutkainen toisaalta. Oslon sopimuksen mukaan, jossa Euroopan unionin mukana nämä purkutyöt ovat Israelin toimenpalevan sotilaallisen vallan alla. Ja Israel sanoi, että kyseessä ovat olleet laittomat rakennelmat. Ja tehän tiedätte varmaankin, että Israel on moneen kertaan Euroopan unionia kritisoinut sanoen, että Euroopan unioni rahoittaa laittomia rakennustöitä, jotka rikkovat Oslon sopimusta. Israel sanoo, että länsirannalla rahoitettujen projektien pitäisi olla Israelin kanssa yhteishallinnoituja. Nyt ollaan valmistelemassa strategiaa purkutyöiden suhteen jonkinlaisten korvausten järjestelmää. Ehkäpä meidän pitäisi pohtia tällaista tarpeellista koordinointia Israelin viranomaisten kanssa tässä yhteydessä. Sitä on olemassa kahden välisissä suhteissa eräinen jäsenmaiden ja Israelin välillä ja ehkäpä olisi hyvä, että laajentaisimme tätä toimintaa. Kun ajattelemme sitten taas suurempaa kuvaa, olen luonnollisesti sitä mieltä, että rauhanprosessin uudelleen käynnistämisen eteen luottamus on välttämätön elementti, mutta tuntuu siltä, että Israelin puolelta viime kuukausina tunne on ollut sellainen, että luottamusta ei ole on hyvin valitettavaa, että he tuntuvat toteavan, etteivät halua tehdä yhteistyötä. Israel on kuitenkin tuon alueen ainut demokraattinen maa. Tätä ei saa unohtaa. Äärioikeisto ei tästä lainkaan pidä. Äärioikeisto on tukenut terroristeja, mutta mielestäni luottamus ilman demokratiaa on aivan mahdotonta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Preda. Sitten kaksi minuuttia edustaja Postinaru. Herr doamnă înalt reprezentant distinși colegi tot ce discutăm. uusi rakennusten ja hankkeiden purkaminen, joita EU on rahoittanut, ovat estysistalla. On aika estää se siellä jokainen purkaminen on myös sellaisten tiilien hajottamista, jotka on laitettu päällekkäin, jotta saataisiin aikaan rauhantalo. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että pelastettaisiin eurooppalaisia verorahoja, jotka on investoitu tähän. Kysymys on rauhasta Palestiinassa, ja me tietysti haluamme varmistaa sen, että rahat, joita me olemme antaneet, osoittaneet rauhalle Palestiinassa, päätyvät sinne, minne ne kuuluvatkin. Luonnollisesti meidän täytyy ensisijaisesti EU:ssa pitää esillä ja ottaa esille uudestaan rauhanprosessi lähi Meidän täytyy pitää yllä kahden valtion ratkaisun elinkelpoisuutta niin, että pisimpään kestänyt konflikti alueella saadaan päättymään. Israelin täytyy täytyy pitää kiinni velvoitteistaan humanitaarisissa asioissa. Israel on yksi tärkeimmistä kumppaneistamme. Se on yksi harvoista maista, joiden kanssa meillä on hyvin konkreettista ja hyvää yhteistyötä, mutta Israelilla on näistä etuoikeuksista johtuen myöskin velvoitteita noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, samoin kuin myös demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita. Euroopan unioni on tehnyt alueella paljon. Tänään tästä syystä on sitäkin tärkeämpää jatkaa humanitaarisen avun antamista ja luonnollisesti myöskin tukea tulevaa Palestinan valtiota investoida siihen. Kiitos edustaja Bosnaro. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Belder, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Laittomien rakennusprojektien rahoittaminen alueella C länsirannalla, se on vuoden 5 Oslon sopimusten vastaista, joka ei ole myöskin allakirjoittanut. Tämä on humanitaarisen avun alla tehtävää toimintaa, mutta tässä kuitenkaan, tässä tunnustetaan tavallaan Israelin toimivalta tällä C-alueella. Tämä johtaa ajauduttua oikeastaan vain pelkästään umpikujaan Palestiinan ja Israelin välisessä konfliktissa. Ja tämä on myöskin verovarojen tuhlausta. Haluaisin todellakin, että korkea edustaja lopettaa laittomien rakennusprojektien tukemisen alueella C. Sillä alueella, missä Israeli muistaa sotaureja niin ei puhuta nyt enää sitten Hamasin terroristitunnelista, vaan puhutaan kahden valtion ratkaisusta. EUsta käsien ei pitäisi puhua siis Hamasista. Tämä on tekopyhää, tämä ei ole vastuullista. Tällä tavoin te itse ette ole uskottavaa. Meidän pitää kuitenkin todellakin olla tietoisia tilanteesta. Meillä on muitakin kriisejä myöskin Brysselissä. Kiitoksia edustaja Pelter ja sitten edustaja Votmans. Olkaa hyvä. Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Te itse teette aivan selväksi, että me puhumme tästä yhdestä asiasta, nimittäin Euroopan unionin rahoittamien hankkeiden purkutöistä, mutta voisimme kuitenkin puhua monista muistakin asioista, mutta pitäytykäämme nyt tässä aiheessa. Euroopan unioni on Israelin äh, kumppani, kaikki tiedämme sen, mutta me puhumme täällä purkutöiden päättämisestä, emmekä ole kuitenkaan yhtä paljon tuhoa nähneet koskaan. YK on tietojen mukaan 75 rakennusta tämän vuoden mm, ensimmäisellä neljänneksellä tuhottiin. Äh, ne ovat Euroopan unionin tai sen jäsenmaiden rahoittamia. Tämähän on aivan pieni murtoosa vain tuhotuista rakennuksista. Vaikuttaa siltä, että on olemassa Palestinan kansaa, kohdistuva systemaattinen toiminta. Ja tämähän aivan selkeästikin hyvä korkea edustaja vastustaa kahden valtion ratkaisua, johon tekin olette sitoutunut. Hyvät näistä herrat, kaivot, aurinkopaneelit, koulut, kaikkia tällaista tuhotaan. Puola, Ranska, Belgia, Euroopan unionin jäsenmaat, me olemme kaikki tukeneet Palestiinaa, mutta nyt yksinkertaisesti meidän tukemme tulokset tuhotaan. Armeija tuhojaa ne miljoonat ovat menneet hukkaan. 185 000 eh, Belgian puolelta. Hyvä korkea edustaja Mogherini, Euroopan täytyy vaatia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista. Molempien puolen täytyy sitä kunnioittaa, tätä korostaan, kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Ja toisekseen olisi hienoa, jos te voisitte antaa tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon tuhottuja rakennuksia oli ja kuinka moni niistä on meidän rahoittamamme. Minä en tiedä tätä. Me tarvitsemme tietoja rahoituksesta. Tämä on välttämätöntä. Kiitos edustaja Voitman. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Andersson. Kiitos täällä länsirannalla voi melkeinpä maistaa tuhottujen kotien pölyn ilmassa. Tämän vuoden tammikuusta lähtien yli 500 palestinalaista kotia ja muuta rakennetta on tuhottu katapillareilla. Israelin viranomaiset tehneet tämän kaiken enemmän vuonna 2015. Nämä tuhot ovat selkeä ihmisoikeuksien rikkomista koskettavat tuhansia palestinalaisia, ne ovat este rauhalle. Ne ovat osa tietoista strategiaa, jolla pyritään siirtämään palestinalaiset länsirannalta ja niin, että voidaan avata tie lisää uusille laittomille israelilaisille siirtokunnille. Vuonna 2014 EU käynnisti rakenteellisen vuoropuhelun Israelin kanssa päästääkseen nämä rakennusten purkamiset kuuden kuukauden sisällä. Vuonna 2016 on ollut kaksi tällaista tapaamista suunniteltuina, ja Israel on täysin piittaamaton siitä avusta, jota EU antaa palestinalaisille. Israel on lisännyt tuhoamista ennen kaikkea EUn rakentamien, rakentamien rakenteiden tuhoamista, joihin liittyy aurinkopaneeleita, vesisäiliöitä, luokkahuoneita, leikkikenttiä ja perussuojia. Voi nähdä Israelin ivaavan teitä, Rova Mokerin. voi kuulla heidän huutavan teille. Ja mitä täytyy tälle mukaan sitten tehdä, koska valitettavasti he tietävät, että vastaus, että mitään ei tehdä. Ja että se vastaus tulee olemaan ei mitään seuraavien kuukauden aikana. Tämän raivostuttavan toiminnan täytyy loppua. Meidän täytyy estää Israelia toimimasta niin, että sitä ei rankaista. Tämä on väärin. Palestiinan kansa tarvitsee teidän apuanne. Se tarvitsee enemmän kuin sanoja. Se tarvitsee toimintaa nyt. Kiitoksia edustaja Anderson. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Edustaja Auk. Kiitoksia. Israelin purku, traktorit ovat tuhonneet, rakennuksia, kaivoja on tuhottu, sähköt otettu kouluista, joissa usein on Euroopan unionin lippu. Satoja koteja on länsirannalta tuhottu ja näin on tapahtunut ilman minkäänlaisia rangaistuksia. Palestiinalaiset äh, ajetaan pois ja israelilaisia siirtokuntalaisia tuodaan tilalle. Ja mikä on seuraus? tästä Euroopan unionin hankkeiden tuhoamisesta ja oikeuksien polkemisesta. Pelkät sanat eivät riitä, hyvä korkea edustaja Mogherini. Me tarvitsemme korkean tason vuoropuhelua. Meidän täytyy puuttua poliittista tahtoa ei kuitenkaan selkeästi Euroopan unionissa ole tämän ydinongelman ratkaisemiseksi siirtokunta tilanteeseen puuttumiseksi länsirannalla on nyt jo korkea aika puuttua länsirannalle rakennettaviin Israelin siirtokuntiin. Meidän pitäisi myöskin puuttua siihen, että Euroopan unionin rahoittamia hankkeita tuhotaan. Meidän pitää vaatia korvauksia. Ja meidän pitää lakkauttaa tuki Israelille. Tuki, jota se nauttii 2020 hankkeen puitteissa. Meidän täytyy puuttua tilanteeseen kentällä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia edustaja Auken. Sitten minuutti. Edustaja Damato. Kiitoksia puhemies. Puhutaan Palestiinasta taas. Meillä on täällä puolista ja vastaan, Israelin puolesta ja vastaan. Mutta tässä on outoja ihmisoikeuksia kyseessä ja kansainvälisen oikeuden loukkauksia, joita ja myöskään YK turvallisuusneuvosto tai Haakin tuomioistuin eivät ole tuomineet näitä purkamisia kansainvälisen oikeuden nimissä. Ne ovat kuitenkin laittomia. Ja jos unioni olisi pyytänyt Israelin hallitusta tukemaan näitä projekteja, mutta kuitenkin kansainväliset projektit ovat tuhottu Israelin taholta. He eivät noudata Geneven neljättä yleisomusta, vaan eivätkä tue kahden valtioratkaisuja. Korkea edustaja, eurooppalaiset toimielimet, meidän pitää tuomita tällaiset rikkomukset. Palestiinassa myöskin väestö kärsii ja siellä he ovat tehneet hyvää viestintätyötä, kertoneet tilanteesta. Tämä osoittaa se vain, että yhteinen toiminta, kansalaisyhteiskunnan toiminta, siis Palestiinan ja Israelin välillä voi rikkoa jää. Mm, tämä. Kiitoksia edustaja Tamato. Seuraavaksi minuutti edustaja Pretsä. Puhemies, korkea edustaja. Teidän unelmanne, niitä sanoitte, on kahden valtion ratkaisu Israelissa. Ja mitä Euroopan unioni nyt sitten on tehnyt tämän aikaansaamiseksi menneisyydessä, se on tukenut sitä merkintäpakolla tuotteille Juudeasta ja Samariasta. Se on edistänyt sitä rahoittamalla laittomia rakennustoimia C-vyöhykkeellä. Ja tiedätte, että turvallisuudesta vyöhykkeellä C edelleenkin on vastuussa Israel. Ja, ja ajankohtaisella edellytyksillä kahden valtion ratkaisu olisi Israelin kannalta itsemurha. Tämä johtuu alueen topografiasta ja te tiedätte sen. Niin kauan kuin Euroopan unioni rahoittaa laittomia rakennustoimia sievyhykkeillä Juudassa ja Samariassa, isalliset puskutraktorit pyörivät siellä oikeutetusti kollega ne toimivat siellä Israelin turvallisuuden puolesta ja se on asia, joka pitäisi olla itse asiassa tässä parlamentissa meidän kaikkien etujen mukaista. Kiitoksia edustaja Pretzel. Sitten minuutin verran edustaja Ulskog. Herr talman. Puhemies, rouva varapuheenjohtaja. Se, mitä tänään tapahtuu länsirannalla, on jotain, mitä ei voida ollenkaan hyväksyä. Ihmisten koteja, kouluja, elintärkeää infrastruktuuria tuhotaan. Tästä ovat puhuneet monet jo tänään. Tammikuusta lähtien tänä vuonna neljän kuukauden aikana on hävitetty alueella enemmän rakennuksia kuin koko vuoden 2015 aikana. Minä haluan vaatia sinua julistamaan, että EUn ja Israelin assosiaationeuvostoa ei kutsuta koolle ennen kuin Israel lopettaa tämän massiivisen tuhoamisen. Haluan vedot vaatia, että vaaditaan korvauksia. Israel, EU ei voi hyväksyä sitä, kuin Israel harjoittaa politiikkaa, joka tähtää siihen, että ihmiset ajetaan pois tuolta alueelta, että tuhotaan, revitään kaikki, mitä EU ja sen valtiot ovat kehitysavulla osaltaan edistäneet. Jarova Vautman, on, on totta. Me tiedämme, miten paljon, millaista summista on kysymys. Se, että vain tuomitaan sanoin, ei riitä. Silloin, kun kansainvälistä humanitaarista oikeutta vastaan rikotaan, sillä täytyy olla myöskin poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Kiitoksia, edustaja Ulskuk. Sitten minuutti, edustaja Skripek. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Israelin ja Palestiinan Konflikti on monien vuosikymmenten tragedia. Nyt me keskustelemme länsirannan pakkomuutoista ja purkutöistä, myöskin Euroopan unionin rahoittamien projektien purkutöistä. Me kuulemme pääasiassa huolia palestinalaisista, mutta haluaisin muistuttaa, että kun on riita, molempia osapuolia täytyy kuulla. Harvoin kuulemme 278 hyökkäyksistä, joita palestinalaiset ovat tehneet israelilaisia vastaan viime kuukausina. Miksi näin on? Purkutöitä tapahtuu ennen kaikkea C-sektorilla. Vuoden 1995 sopimuksen mukaan tämä sektori on Israelin täydessä sotilaallisessa ja viranomaisten hallinnassa. Ja sen mukaan kaikki projektit täytyy hyväksyttää Israelin viranomaisilla. Haluaisinkin tiedustella, miksi Euroopan unioni uhkaa rauhanprosessia ja mainittua sopimusta rakentamalla erilaisia hankkeita tälle alueelle. Tämä on väärä viesti sekä israelilaiselle että palestinalaiselle. Kiitoksia. Sitten minuutti edustaja Vaikla. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia myöskin rouva Mogherinille hyvälle alustukselle. En halua lisätä mitään, mutta haluan vain todeta, että tuskinpa on sattumaa, että keskustelua käydään näin myöhään illalla, Tämä osoittaa parlamentin piittaamattomuutta tästä asiasta. En puhu nyt tilastotiedoista, tästä puhuttiin jo täällä aikaisemmin. Haluan vain todeta, että ne, jotka tuhoavat palestinalaisia koteja, heillä on joku syy tuhota toisten rakentamaa, toisten omaisuutta. Mutta tämä ei voida hyväksyä tietenkään kansainvälisen lain tai humanitaarisen lain mukaisesti. Meidän pitää kieltää tällainen valtion terrorismi. Tämä ei ole ihmisarvon mukaista, tämä on lain rikkomista. Tämä ei ole hyväksi Israelille, eikä myöskään Palestiinalle, eikä koko alueellekaan, ei kenellekään. Me haluamme vain, että tunnustetaan Israel ja antaa tunnustusta myöskin palestinalaisille. Kiitoksia edustaja Vaikelle. Sitten minuutin verran edustaja Le Jarik. Rouva korkea edustaja, oikeuden ja järjen nimessä Euroopan unionin toimielimet eivät voi antaa Israelin tuhota satoja rakennuksia ja hankkeita länsirannalla – ne eivät voi myöskään äh, sallia sitä, että laittomia siirtokuntia sille rakennetaan. Tämä aiheuttaa myöskin sen, että tuhannet palestinalaiset, tuhannet lapset menettävät kotonsa. Ja myöskin se, että Euroopan unionin rahoittamia projekteja annetaan tuhota, tämähän on meille itsellemme nöyryyttävää. Israel on äärimmäisen aseistautunut yhteiskunta ja meitä huolestuttaa sen hallituksen pöyristyttävä toiminta tällä hetkellä. Meidän täytyy vaatia, että Israel korvaa tuhotut hankkeet, kansainvälinen oikeus ja demokratia takaavat tämän ja myöskin Euroopan unionin ja Israelin välisen sopimuksen artikla 2 takavat tämän. Meidän täytyy jäädyttää tämän sopimuksen toimeenpano niin kauan kuin Israel ei suostu lopettamaan toimia. Meidän täytyy siirtyä nyt sanoista tekoihin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Liärik. Sitten edustaja Dura, minuutti, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puhemies, hyvä korkea edustaja. Viime kesäkuussa minä vierailin parlamentin delegaation kanssa eräässä palestinalaisessa kylässä C-sektorilla. Kyseessä oli kylä, ja nyt siitä on jäljellä näin paljon. Tällaista on jäljellä tuosta kylästä. Vain rauniot, ei yhtään mitään. Kaikki on tuhottu. YK on mukaan yli 600 rakennusta, koulua ja kotia on tuhottu tämän vuoden alun jälkeen ja suuri osa näistä oli Euroopan unionin rahastoista rahoitettuja. Euroopan unionin täytyy päättää nämä purkotyöt sen täytyy kaikkein haavoittuvaisempia C-sektorin asukkaita suojella. Israel ei ole mikään oikeuden ja ajan ulkopuolinen toimija. Sen täytyy kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, sen täytyy kunnioittaa siviilien oikeuksia, olipa heidän kansalaisuutensa mikä tahansa. Euroopan unionin täytyy päättää nämä purkutyöt. Tämä täytyy saada loppumaan ja meidän täytyy saada Israel korvaamaan tuhoamansa. Kiitoksia edustaja Durand. Sitten minuutin verran edustaja Parnio. Korkea edustaja, kuten minä muistutin kun Lunben Benmerin, äh, Lontoon yliopiston äh, rauhanprosessiin erikoistuneen professorin kanssa on harvoin ollut tilannetta, jossa Israelin ja Palestiinan konflikti olisi ollut näin kaukana ratkaisusta. Harvoin tilanne on sellainen, että kansa olisi ollut näin epätoivoinen. Harvoin kansainvälisen yhteisön huomio on ollut näin kaukana Palestiinan kysymyksen ratkaisusta ja kuitenkin viikoittain palestiinalaisten koteja Israelin viranomaiset tuhoavat. Kuitenkin monet näistä ovat olleet Euroopan unionin rahoittamia. Hyvä korkea edustaja, suurin osa israelilaisista ja palestinalaisista haluaa vain yhtä asiaa, rauhaa. Äh, meillä on äh, kansainvälinen ähm, konferenssi 30. Äh, toukokuuta Ranskan aloitteesta, jotta voisimme uudelleen päästä keskustelemaan kahden valtion ratkaisusta ja rauhanprosessista molempien osapuolten kanssa. Tämän lisäksi myöskin purkotyöt täytyy päättää ja siirtokuntien levittäminen päättää. Tämä on se tiekartta, joka meillä pitää olla käytössämme. Kiitos edustaja Parnio. Sitten minuutti edustaja Kerikö. Rouva komission jäsen korkea edustaja, realiteetti täytyy toistaa. Kysymys on EUn rahoittamien seltojen, hökkeleiden ja karjasuojien rakentamisesta C-vyöhykkeelle, jossa EU on ollut mukana rahoittajana, mutta ne on rakennettu ilman, että niistä on ilmoitettu Israelin viranomaiset ovat siis laittomia tästä syystä. Odotetaanpa liik- lähetävä liikkeelle tämä siis Saksassa. Sellainen välittömästi purettaisiin ja vartin takaisin tukirahoja, ja ne, jotka asioista vastuussa joutuisivat tuomioistuimen eteen kenties vankilaan. Siksi minulla olisi kysymys, Delora Mogherini. Aiko koko EU tässä todellakin hyväksyä sopimusten rikkomisen ja laittomien rakennusrakentamisen suhteessa läheiseen kumppaniimme Israeliin? Aiotaanko tätä kautta saada aikaan todella ekon toimintojen kautta vedenpitäviä reaktioita. Israelista EU todellakin hyväksyä se, että kansalaisten veron varoilla luodaan laittomia rakenteita ja provosoidusti kysyen, miksi Israelia, joka, johon kohdistuu väkivaltaa ainoana maana, arvistellaan niin voimakkaasti täällä EUn taholla, niin kuin tässä esimerkiksi hyväksytään YK viranomaisten perustelematon päätös. Kiitoksia edustaja Kerikkä. Sitten edustaja Sylikiotis, minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, Tähän mennessä unioni on ollut toimettomana Israelin suhteen. Israeli on pyrkinyt omaan ratkaisunsa siirtokuntapolitiikan avulla. Täällä on jopa tuhottu EU-rahoittamia rakennuksia ja taloja, joissa palestinalaiset ovat asuneet, palestinalaiset pakolaiset, eivät näin voi palata enää takaisin maahansa – Israeli pyrkii näin myöskin tyhjentämään Euroopan unionin ponnistelut asian eteen. Meidän pitää vihdoinkin nyt ymmärtää, että ei ole mitään järkeä syytellä meitä me täällä, vaan Euroopan unionin pitää antaa selkeä viesti Israelin viranomaisille. Ja artikla 2 assosiaatiosomuksesta se pitää, sitä pitää soveltaa, koska muuten tämä sopimus pitää irti sanoa. Me emme pysty tätä kriisiä hoitamaan, jos me jäämme välimettömäksi Palestinan asian suhteen. Kiitoksia sitten minuutti edustaja teille, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja Mogherini, kiitoksia se, että Israelin viranomaiset yhä suuremmassa määrin harjoittavat purkutöitä, purkavat kouluja, tehtaita ja koteja Palestiinassa on tosiasia, jonka Euroopan unionin tarkkailijat ovat havainneet ja dokumentoineet. Vuonna 2016 itse asiassa yhä enemmän palestiinalaisia koteja on purettu enemmän kuin koko vuonna 2015 yhteensä. Perheet joutuvat kodittomiksi ja tämä uhkaa kahden valtion ratkaisua tämä niin kutsuttu rakenteellinen vuoropuhelu on epäonnistunut. Mielestäni nyt on aika kasvattaa painostusta Israelin hallitusta kohtaan. Hyvä korkeudustaja Mogherini, entäpä Euroopan unionin ja Israelin assosiaationeuvosto? Voisimmeko me tehdä siitä ehdollisen vaatia sitä, että kaikki purkutyöt keskeytetään ja että Euroopan unionille korvattaisiin kaikki tuhotut projektit ja hankkeet. Kiitoksia edustaja Taylor. Ja sitten minuutin verran edustaja Kaan, olkaa hyvä. Puhemies, olemme nähneet rakennusten purkamisen aaltoa, väki, julmuutta ja väestön siirtoja länsirannalla. Yhdä myöskin Gazaa Tämä on tapa, tätä on lisätty huomattavasti viime kuukausien aikana, tällaisena aikana, jolloin Israel on käynyt vuoropuhelua. Nämä ovat rikkomuksia kansainvälistä oikeutta vastaan, Israelin viranomaiset tietävät sen, mutta se, että tämän jatkuminen sallitaan, silloin me petämme palestiinalaiset samoin kuin omat kansalaisemme, jotka omalta osaltaan ovat olleet tukemassa näitä EUn rahoittamia hankkeita. Tämä epäonnistuminen on saanut meitä, meidät sille siihen tilanteeseen, että ovat vaarassa kaksinvaltioratkaisun mahdollisuus. Rova korkea edustaja, aiotteko te ottaa esille EUn tukemisen hankkeiden laajuuden julkisesti äh, tietoon ja aiotteko vaatia korvausta Israelilta tehdystä vahingoista? Kiitoksia edustaja Kahn. Sitten minuutin verran edustaja Sakorafa. Olkaa hyvä. Rova Mogherini. Näiden alueiden kehitys osoittaa jälleen kerran, että Euroopan politiikka tällä alueella on epäonnistunut. Israelin politiikka näiden alueen tuhoamisen osalta ja länsirannan tuhoamisen osalta on todellakin koettelemus kansalaisille. 1500 henkilöä siirtyy tänne unioni ei reagoi tähän näin. Jos meidän tuellamme tehtyjä rakennuksia tuotaan, miten tähän voidaan puuttua? Ja miten pitäisi sitten näyttää tämä kahden valtion ratkaisu tässä tilanteessa? Täällähän ei jää mitään aluetta enää yli. Minne sitten Palestinan valtio pitäisi perustua, perustaa? Kuuden kuukauden määräaika on päättynyt ja mitä on tapahtunut jälkeen. Miten me teemme sitten Israelin suuntaan? Annammeko seuraamuksia? Käytämmekö ihmisoikeuslausekkeita? Vai tulemmeko jatkamaan niin kuin entiseen tapaan? Vai unohdammeko koko assosiaatiosomuksen? Kiitoksia edustaja Rafa. Sitten minuutti edustaja Freud. Äh, kiitoksia puhemies, hyvä korkea edustaja. Ellen olisi omin silmin nähnyt, en olisi todennäköisesti uskonut tätä. Tämän vuoden maaliskuussa vierailin eräiden muiden parlamentin jäsenten kanssa länsirannalla. Ja joka kerta kun puhuimme ihmisten kanssa, turhautuminen ja epätoivo oli valloillaan. Turhautuminen rauhanprosessiin ja tilanteeseen, joka oli pahentunut vuosien aikana, mutta epätoivoa aiheutti se, että rakennuksia ja yhteisöhankkeita oli purettu ja tuhottu. Niitäkin, joita Euroopan unioni oli rahoittanut beduinit, joille puhuimme, osoittivat, että heidän asumustensa Euroopan unionin lippua kantaneet osatkin olivat lähestulkoon tunnistamattomia. Hyvä korkea edustaja, haluaisin siis tietää, vaadimmeko me Israelilta tämän politiikan ja toiminnan päättämistä ja tuhotöiden korveamista Euroopan unionille. Kiitoksia edustaja Sitten minuutti edustaja Jyristi ja Kiitos puhemies. On selvää, että karkotukset ja järjestelmällinen rahoituksen tuhoaminen ja perusrakenteiden tuhoaminen miehityllä länsirannalla ovat osa strategiaa, joka on globaalinen, joka kohdistuu Palestinan kansaa vastaan ja sen valtion elinkelpoisuutta vastaan. Euroopan unionin on nähnyt massiiviset pommitukset kasassa ja jäsenvaltioiden reaktiot ovat naurettavia. Tämä on sama tilanne, että Euroopan unioni vaikenee, ajattelen niitä päivittäisiä kuolematavauksia, jotka johtuvat siitä, että Israel saartaa Gaasan aluetta. Rova Mogherini, teidän sananne heijastelevat sitä, mitä on tapahtunut tähän asti, mutta tähän mennessä kuitenkaan ole tapahtunut yhtään mitään. Ei riitä se, että vaan puhutaan ongelmista kun silloin kun puuttuu konkreettisia toimia, kollegat Anderson ja Aukin ja erät muutkin ovat jo sanoneet, että nyt täytyy loppua Israelin rankaisemattomuuden. Kiitos. Kiitoksia edustaja Juaritsi Paons. Sitten minuutti edustaja Arena. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä hyvää edustaja Mogherini sitoumuksestanne länsi, Lähi-Itään ja siitä energiasta, jota osoitte erityisesti Israelin Palestiinan kriisin ratkaisemiseen. Olen eh, täysin kannallanne. Meidän täytyy kaiken tavoin helpottaa rauhanprosessia ja päästä kahden valtion ratkaisuun. Me olemme huolissamme tällä hetkellä yksityiskohdasta, joka on yksi osa suuremmassa kuvassa, kuten sanoitte, Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa, nimittäin hankkeiden ja rakenteiden purkutyö, sellaisten, joita Euroopan unioni on rahoittanut Palestiinan alueella. Nyt eräät kollegat täällä eivät pysty katsomaan todellisuutta silmiin kyseessä, eivät ole laittomat rakennukset. Kyseessä ovat laittomat siirtokunnat. Laittomien siirtokuntien levittäminen pitää päättää. Se, että humanitaariset hankkeet, joita me rahoitamme, leimataan laittomaksi, on mielestäni aivan pöyristyttävä kanta. Me tuemme ja toimimme sen eteen, että rauhan dialogi alkaa uudelleen ja että nämä tuhotut hankkeet korvataan. Kiitoksia. Kiitoksia Edustaja Arena, sitten minuutin verran. Edustaja Kales. Estive na margem ocidental, Jerusalém e Hebron. Vim alarmada com o ambiente explosivo. Kiitoksia puhemies. Todellakin Palestinan kansa on ollut vaikeassa tilanteessa. He eivät enää nähneet ratkaisua, he eivät enää nähneet kahden valtion ratkaisua. Ja heitä on nöyryytetty se on jatkunut hyvin julmalla tavalla Israelin taholta. Mitään ei ole, mikä ei ole parantunut. Ja palestinainen nuoriso vain radikalisoituu. Olin myöskin tämän Peduini vierailun mukana, jossa oli rakennettu se Euroopan unionin tuella näitä rakennuksia. Niin miten te arvioitte nämä purkutyöt? Onko tästä pyydetty nyt sitten Israelilta korvauksia näiden, tämän infrastruktuurin purkamisesta? Onko unioni vaatinut tällaista? Sillä todellakin on tärkeää, että meidän pitää toimia. Emme saa unohtaa myöskään tässä rauhanprosessia. Kiitoksia edustaja Komes. Sitten menettelytapäivän puhelistaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia korkea edustaja. Tänään on kuullut vähän surrealia keskustelua. Täällä on puhuttu 300 Israelin kansalaista, jotka on tuo, tapettu väkivaltaisesti. Ja tämä keskustelu on käynyt ihan muilla aalloilla. Täällä on puhuttu Hamasista ja eikä puhuttu siitä, että kuinka Hamas on kuitenkin rakentanut terroristitunnelin. Täällä on puhuttu jo muista asioista. Täällä ei ole puhuttu, täällä ei puhuttu siitä, että päästään lapset koulutetaan veitsitaisteluista. Täällä on puhuttu ihan muusta. On tekin selvää, että täällä on myöskin antisemitismiä, on myöskin terrorismia. Meidän pitää olla tietoisia, että jokainen, joka on tässä mukana, joka joka ruokkii ja ruokkii myöskin terrorismia. Meidän pitää olla tietoisia, mitä Israelin kansa tällä hetkellä kärsii. Täällä on myöskin neljä Israelin kansalaista, jotka on tapettu tänä, tällä viikolla. Kiitoksia edustaja Maticello. Sitten edustaja Wald. In a few days time, Israelis will mark... Muutaman päivän kuluttua Israelissa on vuotuinen juhlapäivä konfliktin uhrien muistamiseksi ja 60. vuosipäivä. Nyt on hyvä muistaa, että Israelin viranomaiset ovat satoja kouluja, klinikkoja ja koteja tuhonneet Palestiinassa viime kuukausina. Tämä on jättänyt tuhansia palestiinalaisia kodittomiksi ja heidän on pakko muuttaa kotoaan. Israel rikkoo ihmisoikeuksia. Tämä on rauhanprosessin vastaista. Hallituksessa on myöskin oikeiston edustajia. Samaan aikaan Israel ähm, Betlemin lähellä Eivaissa ähm, toimii tämä uhkaa sitä, että meillä voisi olla edinvoimainen kahden valtion ratkaisu ja koko Palestiina on uhan alla. Euroopan unionin täytyy todeta, että kahden valtion ratkaisu on tavoite ja että kaikki Euroopan unionin infrastruktuurin tuhoaminen täytyy korjata. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Walt. Sitten edustaja Marias. Puhemies, ajatellen ihmisoikeusrikkomuksia, jotka tänään olemme todenneet, tarvitsemme välitöntä ratkaisua palestinalaisongelmaan. Me ajattelemme sitä, että yli 400 taloa, jotka on rahoitettu EUn varoilla, on tuhottu, kouluja on hävitetty, ja se merkitsee sitä, että 23 lasta ei voi käydä enää koulua. Tämä tilanne on sietämätön myöskin Israelin astuspolitiikka ja palestinaisten liikkumusvapauden rajoittamiset. Toisaalta tietysti sanoa, että Palestiinan, palestinaisväestö todellakin on joutunut vaikeaan tilanteeseen, vedestä on pula ja kaikki vesi ohjataan israelaisille siirtokuntalaisille. Me olemme kuulleet hyvin erilaisia kannanottoja lähi Meidän täytyy käyttää omia varojamme köyhyyden torjumiseksi, työpaikkojen aikaansaamiseksi ja alueella myöskin ihmisoikeuksien edistämiseksi. Kiitoksia, Josta Maria. Sitten Josta Urban Kristo. Kiitos puhemies. Hyvät näistä herrat. Euroopan kansalaisyhteiskunta on vaatinut jonkin aikaa, että Euroopan toimi eli me loisivat toimintasuunnitelma, joka olisi konkreettinen, joka tavoittanut se, että lopetettaisiin miehitys ja että saataisiin aikaan oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu apartheid-tilanteeseen, josta kärsii Palestinan kansa. Vaadimme teiltä korkealta edustajalta, että ilmoita, vaaditte, että Israelin hallitus välittömästi lopettaa laittomat väestön siirrot ja että se lopettaa palestinaisen omaisuuden eh, syrjivän kohtelun ja että se lopettaa myöskin siirtokuntien laajentamisen länsirannalla. Vaadimme myöskin selkeää kannanottoa jäsenvaltioilta ja Euroopan komissiolta kaikissa tapauksissa, joissa Israelin viranomaiset ovat tuhoamassa eh, rakenteita, jotka ovat luonteeltaan humanitaarisia ja jotka on rahoitettu niin, että mukana ovat olleet eurooppalaiset rahoittajat. Ihmisoikeuksien jatkuvat rikkomiset ja kansainvälisen oikeuden jatkuva rikkominen eivät saa jäädä mainitsematta. On tärkeää, että Euroopan toimijoiden täytyy soveltaa sanktioita. Kiitoksia edustaja Orban Crespo. Sitten edustaja Marega, minuutti, olkaa hyvä. Mikro, mikro, mikro. Usted nos dijo, señora hace... Niin, on puhuttu jo kymmenen vuoden ajan sitä, että teidän tärkeä tavoitte on saadaan lähtemään eh, Israelin ja palestinalainen konflikti. Olemme käyneet Israelissa ja olen nähnyt tuloksena ollut väkivaltaa, on tuntunut, että on yhä kurjuutta ja Euroopan unioni on naurettava. naurettava. Eh, rahoitukset, joita perustettu hankkeen, niitä tuhottaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se, mikä on laitot, eivät ole koulut, joita on rakennettu, laittomia ovat aseet ja puskutraktorit, jotka tuhoavat noita kouluja. Minusta näyttää siltä, että tässä on kysymys eh, on Euroopan unionin epäonnistumisesta, ei teidän omasta epäonnistumisesta. Kysymys on, eh, on puhuttu siitä, otan sitten tär- pyrkään ää, sanan sen, säännöllistä asemaa väestölle, mutta vaan pyritään ajamaan se pois C-vyöhykkeeltä A- ja B-vyöhykkeille. Tämä on kansainvälisen oikeuden rastausta, on aparta-politiikkaa, joka... Kiitoksia edustaja Maragall. Sitten edustaja Puhnar. Vielen Dank. Kiitoksia korkea edustaja, että olette olleet tämän paikan päälle ja kuuntelette meitä. Minä olin viime vuonna Palestiinassa ja pitää todeta, että olin todellakin sokerattu. Siis ei pelkästään sen takia, että talot ja infrastruktuuri oli täysin säilymättömästi tuhottu Israelin taholta, ei pelkästään vaan sen takia, että Israelin vankilat ovat täynnä lapsia ja nuoria, siis nuoria ja lapsia – ja kun olin siellä paikan päällä, niin jos nuori ammuttiin takapäin Paun yrityksestä, koska hän oli ilmeisesti heittänyt kivellä jotain panssariajoneuvoa. Tämä on lain ulkopuolella tapahtuva tappo. Ja sitten näitä ampujia juhlittiin vielä tästä. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä, että me emme voi valtion kanssa, joka tekee tällaisia asioita, ei mitään erityistä sopimusta. Emme voi sotilasmateriaalia lähettää heille. Meidän pitää olla johdonmukaisia asiassa, jos meillä edes jotkut arvot ovat täällä pyhiä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Puhner. Näin miettiötapailman puhelista on päättynyt ja keskustelun lopuksi saa myöskin komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasian ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Rova Mogherini puheenvuoron. Kiitos. Ja salkaa minun sanoa, että minua kunnioittaa se, että jotkut tässä huoneessa kiittävät siitä, että en ole pystynyt ratkaisemaan kaiken eh, pissinpään kestänyttä konfliktia lähi koko maailmassa tämän virkaa tänä aikana. Eh, siis, eh, Tiedän, mitä voi tapahtua saada, vaan kolme ja puoli vuoden aikana ehkä onnistumme, toivottavasti onnistumme pääsemään asiassa eteenpäin, mutta tämä kertoo meille paljon siitä, että meidän täytyy pysyä keskittyneinä, johdonmukaisena. Euroopan unionin nimittäin on erityinen roolinsa lähi Ei pelkästään siksi, että me olemme tärkein avunantaja palestinalaisille, vaan siksi, että me olemme tärkein Israelin kauppakumppani ja vaan myöskin siksi, että me olemme ainoa poliittinen toimija, joka jatkuvasti ja intohimoisesti keskittyy tähän konfliktiin. Olemme yksi harvoista, näin voisin sanoa, maailmassa. Ja meillä on erityinen rooli, joka tulee meidän historiastamme ja maantieteestämme. Siksi olen hiukan surullinen, kun me käymme keskusteluja Israelista ja Palestinasta tässä salissa, sillä silloin näen, että me helposti jakaudumme niihin, jotka ottavat toisen puolen ja niihin, jotka ottavat toisen puolen. Olen hyvin selkeä siitä, mitä ovat meidän kantamme, mikä on meidän selkeä kanta, mitä ovat meidän toimemme. Enkä usko, että ne ovat sieltäkin sellaista, josta voidaan neuvotella, ne ovat meidän voimamme. Meidän on pidettävä selkeästi mielessämme uskoakseni se, mikä on meidän roolimme. Ja meidän roolimme on se, että me pyrimme rakentamaan siltoja, me pyrimme rohkaisemaan niitä, jotka yhä Palestiinan ja Israelin sisällä ja näiden yhteiskuntien sisällä, poliittisten leirien sisällä, heitä on yhä vähemmän valitettavasti, että he yhä uskovat, että rauha voi olla tulosta vain israelaisten ja palestinalaisten yhteistyöstä ja siitä, että he elävät yhdessä. Tämä oli itsestään selvää Oslon sopimusten aikana. Minä kuulun siihen sukupolveen, joka kasvoi poliittisesti Oslon tarinan myötä. Nyt näin selvästi tänään, että on vaara siitä, että vastaanotot lisääntyvät israelisten välillä ei pelkästään poliittisesti, vaan yhteiskuntien sisällä. Tämä ei ole normaalia. Meidän täytyy pitää mielessä, että israelilaiset ja palestinat ovat tehneet yhteistyötä rauhan hyväksi. Ja meidän eurooppalaisena ja eurooppalaisissa toimielimissä meillä on erityinen vastuu siinä, että meidän pitää pyrkiä pysäyttämään, meidän täytyy antamaan, antamaan myöskin tukea. Ja tämä siis teille, jotka osallistutte tähän parlamentaarikot rauhan puolesta aloitteeseen, johon on koottiin eh, Euroopan parlamentin jäseniä, Israelin ja Palestinan parlamentin jäseniä, jotka pyrkisivät löytämään tietä eteenpäin rauhalle. Me nimittäin keskustelimme tästä uskoakseni samalla tavoin jonakin muunakin hetkenä menneisyydessä. Me olemme niitä, jotka eivät näe ongelmia, vaan näkevät luonnollisena sen, että me voimme, meidän täytyy olla Palestiinan kansan ystäviä ja Israelin kansan ystäviä. Siinä ei ole mitään ristiriitaa, sillä ystävinä me voimme antaa neuvoja, voimme oh, rohkaista, voimme hiukan myöskin sysäistä, välin hiukan, ylipuolisesti äh, äh, sanoin, joskus muulla tavoin, mutta päästään eteenpäin rauhaa kohti, koska teistä joku sanoo, että meidän täytyy ylläpitää osapuolten luottamusta Euroopan unionin rooliin. Ja haluaisin sanoa tämän kollegalle, joka puhui siitä, että Israelin puolella on luottamuksen puutetta. Haluan kuitenkin sanoa jostakin, mikä tapahtuu eilen, mikä oli minusta hyvin tärkeää. Eilen Israelin presidentti tuli Eurooppa-päivän äh, juhlaan Euroopan unionin valtuustunnan tiloihin Israelin ja hän antoi hyvin myönteisiä viestejä jopa niistä asioista, joista me emme ole yhtä mieltä, voimme kuitenkin toimia niissä käsi kädessä päästäksemme eteenpäin. Minusta meidän täytyy olla hyvin tarkkoja silloin, kun saamme tällaisia viestejä, ja meidän täytyy pyrkiä rakentamaan edelleen siltoja. Sanotaan kuitenkin tämän, tämän poliittinen vastuumme. Meidän politiikkamme on kristallinkirkasta. Ja se on ilmiselvää israelilaisille ja palestinalaisille. Kerta toisensa jälkeen me olemme osoittaneet, että on olemassa eurooppalainen yhtenäisyys näissä asioissa. Mikä yritys tahansa jakaa jäsenvaltioita tai toimielimiä ei tule toimimaan. Mainitsen muutaman kysymyksen, jotka meille ovat selkeitä. Ensinnäkin se asia, että olemme väkivaltaa ja vihapuhetta vastaan. Me olemme selkeästi siirtokuntapolitiikkaa vastaan ja olemme sitä mieltä, että katsomme, että hankkeemme, joita Euroopan unionin budjetista rahoitetaan, joita jäsenvaltiot rahoittavat omista budjeteistaan, ne tapahtuvat humanitaaristen perusteiden puitteissa. Ja meidän apumme aina kunnioittaa puolueettomuuden eh, ja periaatetta. Me noudatamme sitä periaatetta, että me tuemme niitä, jotka ovat haavoittuneimmassa asemassa. Me emme, teemme sen siellä ja aina, missä, mistä tarvitaan. Tästä me emme luovu. Tämä on meidän kiinteä periaatteemme ja käytäntömme. Me olemme myös, kuten alussa mainitsin, huomaan, että monet ottivat asian esille, joten mainitsen sen uudestaan, me olemme myöskin tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, katsoa, miten päästään eteenpäin, katsoin sitä, miten mahdollisesti pyritään korvauksia tai palautuksia takavarikoidusta tai tuhotusta EUn, tuhotusta EUn omaisuudesta tämä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että me ylläpidämme, rakennamme unionin yhtenäisyyttä. Se on nimittäin se voima, joka tässä on mukana silloin, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Haluan lopuksi sanoa vielä, että uskon todella siihen, että tie eteenpäin meille on siinä, että investoidaan mekanismeihin ja rakenteisiin, joita joista voidaan käydä, joissa voidaan harjoittaa yhteistyötä ja käydä vuoropuhelua sekä Palestinan itsehallintoviranomaisen että Israelin viranomaisen kanssa. Siksi jotkut kysyvät teiltä sitä, miten arvioisin näitä rakenteita, joita on olemassa, sillä silloin kun on olemassa todella vaikeita ongelmia, joista keskustella, me tarvitsemme instrumentisia puitteita niin, että valitsee avoimuutta, kunnioitusta, mutta kuitenkin, että on selkeät kannat Joskus emme ole samaa mieltä israelaisten ystäviemme kanssa. Lopuksi haluaisin sanoa, että jotkut teistä, monet teistä mainitsevat, että, että meidän täytyisi viedä eteenpäin rauhanagendaa, eli kahden valtion ratkaisua. Se ei varmastikaan tule tapahtumaan seuraavan puolensa vuoden aikana, sitä minä en voi luvata, mutta, mutta työ, jota me teemme kvartetin kanssa, haluan muistuttaa teitä siitä, että puolentoista vuotta sitten – kun minä otin tämän tehtävän vastaan, silloin se ei käytössä katsoen toiminut ollenkaan. Nyt se toimii ja se on tehnyt työtä kertomuksessa, kertomukselta, joka mainitsin, joka, joka sisältää selkeitä viittauksia myös näihin kysymyksiin. Sen työn mukaisesti, jota teemme Yhdysvaltojen, YK ja Venäjän kanssa, yhteydessä yhteistyötä teemme muiden kumppaneiden kanssa – ennen kaikkea Arabian, Arabien rauhan äh, aloitteen puitteissa, Sieltä myöskin suosituksia siitä, miten äh, mitä ehdotuksia, joita kansainvälinen yhteisö voiti esittää osa, osapuolille. Ei ole olemassa mitään vai mitään, taikassa vai mitään taikaratkaisua niin, että yhdessä hetkessä syntyy kaksi valtiota, mutta kun katson sitä työtä olemme tehneet, olemme uudelleen saaneet voimaa, energiaa, puolentoista vuoden aikana yhdessä kumppanimme kanssa kansainvälisen yhteisön puitteissa tähän asiaan ja olen luottavainen sen suhteen, että se voi johtaa siihen, että me yhdessä osapuolten kanssa, yhdessä osapuolten kanssa voimme saada aikaan myönteistä kehitystä. Minä en sano tätä tänään niin, että olisin kovin optimistinen, mutta jos meitä ei ohjaa toivo siitä, että voimme muuttaa asioita, emme koskaan voi todellakaan muuttaa asioita. Joten vielä kerran pyydän teitä olemaan yhdessä ponnistanuissanne tukea tätä työtä, tietäen, että meillä on erityinen vastuu palestinalaisille ja israelilaisille. Kiitos. Kiitoksia, Rova Mogherini. Näin keskustelu.